että Euroopan parlamentti ottaa ohjakset käsiinsä ja eh, puolustaa itse yhteisömenetelmää. Let's start the voting. Nyt aloitamme äänestyksen. That's the end of the debate. Keskustelu päättyy siis tähän. Haluan kiittää teitä kaikkia. Haluan kiittää Schulzia. Seuraava kohta esityslistallamme on siis äänestys, joka liittyy Mateeran mietintöön globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Äänestämme. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut Mateeralle Seuraavaksi Proveran mietinnöstä äänestetään epävakauden aiheuttamat muuttovirrat on aiheena, samoin kuin EUn ulkopolitiikan soveltumisella puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kiitokset Proveiralle. Sitten Jeeklen mietintö. Se koskee naisten asemaa maataloudessa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut Jeglelle. Nyt tulemme Marineskun mietintöön EUn rahoitus ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alalla uusissa jäsenvaltioissa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut Marineskulle. Seuraavaksi palaamme edustaja Materaan. Kyseessä on Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Tsekin tasavallassa. Yksi tarkistus, josta äänestämme puolesta. Vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Muutosehdotus yksi. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus päättyy. Hyväksytty. Nyt päätöslauselma esitys kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Menemme eteenpäin. Matera, hyvin toimittu. Kiitos. Nyt pääsemme Lightfried, niiden mietintöön kaksikäyttötuotteiden ja teknologian vientiä koskeva valvontajärjestelmä. Ensinnäkin äänestämme muutosehdotuksesta 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistus kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. A, ei kun tarkistetaan. Tulkikorjaa tarkistuksesta kahdeksan tarkistusäänestys, joka päättyy nyt. Hylätty. Tarkistus 12 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Eli tarkistuksen 12 toinen osa, tarkistusäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä. Ää, tarkistetaan. Tarkistetaan koneellisesti toinen osa tarkistuksesta 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 21 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ai, tarkistetaan, tarkistetaan. Tarkistus alkaa ja päät, <clears throat> päättyy. Hylättiin myönnän. 44 puolesta vastaan tyhjää Uskoakseni mutta tarkistetaan. 44 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt menemme tarkistukseen 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hm. Olen pahoillani, mutta taas täytyy tarkistaa. 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt tarkistus 48 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. No, tarkistetaan. 48. Äänestys päättyy. Se hyväksyttiin. Anteeksi. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. No tarkistetaan. Äänestys alkaa 33. Minulta menee tässä itse luottamuskohta, sanoo puhemies. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt 49. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Aha, tarkistetaan. 49 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi pyyntöni jälleen kerran. Nyt 32 puolesta vastaan. Tyhjää. No, tarkistetaan. Minusta se hylättiin, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt tulemme tarkistukseen 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. <laughs> No tarkistetaan, tarkistetaan. 50 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hmm. Hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 46. Äänestys alkaa parempi katsoa kuin katua. Äänestys päättyy. Se hylättiin. 51 puolesta vastaan. No ei ollut selvä. Sekään tarkistetaan. 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 47. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt ehdotus muutettuna äänestykseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt annan puheenvuoron Lightfriedille, jotta hän voi esittää työjärjestyspuheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, mitä tähän äänestystulokseen tulee, niin eh, siitä, eh, siitä pitää pystyä tästä tuloksesta keskustelemaan vielä, mutta nyt näyttää siltä, että olemme hyvin lähellä neuvoston kantaa. Ja nyt esittelijöiden kanssa pyytäisin, että loppuäänestystä lykätään, koska saattaa olla niin, että me saavutamme täyden yhteisymmärryksen neuvoston kanssa. Haluaako komissio lausua sanansa? iPhone. Ei, hän on iPhoneissa keskustelemassa. Right. Well, in the absence of a commission... No koska komissiolta ei kuulu mielipidettä, niin ketkä puoltavat lykkäystä? Vastaan. Tyhjää. Näin muodoin lykkäämme. Kiitoksia Lightfriedille hyvästä työstä. Sitten mietintö Jadolta, joka koskee julkisesti tuettuja vientiluottoja. 21 tarkistusta. Äänestetään niistä kaikista puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Mr. Schultz, you have the floor. Schultz haluatko käyttää puheenvuoron? No, Mr. Schultz, not Mr. Schulz. Ei Schulz, vaan Scholz. It's not working, huh? No, it's not working. Um, Puhemies, kiitoksia. Minä haluaisin ilmoittaa, että haluan vetää pois GUE-ryhmän nimissä nimenhuutoäänestyspyynnön tarkistuksesta kymmenen molemmilta osin. Right. Hyvä. Tulemme tarkistukseen kymmenen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Hän veti pois nimenhuutoäänestyspyynnön, mutta nyt se täytyy tarkistaa kuitenkin. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää Näytti hylätyltä, mutta tarkistetaan 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt ehdotus näin muutettuna äänestyksen puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt. Jadot, saatte puheenvuoron. Monsieur le Président, euh, comme... Puhemies, niin kuin aikaisemmassakin äänestyksessä varjoistelta minä itse päätimme olla äänestämättä lainsäädäntöön päätöslauselmasta, jotta voimme jatkaa neuvotteluita neuvoston kanssa. Toivoin, että se ymmärtää parlamentin antaman kannan äänestyksessä tänään. Yeah. Commission... Haluaisiko komissio käyttää puheenvuoron? Te saatte puheenvuoron. No, he doesn't want the floor. Hän ei halunnutkaan käyttää puheenvuoroa. Put to the vote. Nyt äänestämme ehdotuksesta lykätä puolesta vastaan tyhjää. Lykätty. Ja Jadollekin toivotan, että hän jatkaa hyvää työtään. Ja sitten viimeinen äänestys on Svenssonin mietintö. Työ koskeva äänestys naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskeva EU-politiikka. Ensinnäkin kohta kaksi sitaatti yksi nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. The vote is closed. That is adopted. Hyväksytty. Nyt kohta kaksi, viite, neljä nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sekin hyväksyttiin. Nyt kohta 2.50 puolesta. Vastaan. Hyväksy. <laughs> Tyhjää hyväksytty. Sitten viite puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Eli kohta 2.5.11 viite Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tulemme kohtaan kaksi viitteeseen 12 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kaksi viite 14 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuoltoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 2, viite 19 nimenhuoltoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta seitsemän nimenhuoltoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 11. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 19. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 26 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 28 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. The vote Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantaosan kappale J neljässä osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. <clears throat> Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme kolmannen osan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäs osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. No, tarkistetaan sitten. Neljäs osa. Tarkistus alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt tulemme johdanto-osan kappaleeseen O äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se oli hyväksytty. Nyt päätöslauselmaesitys kokonaisuutena puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin muodoin saimme äänestyksen päätökseen. Ja hyvää ruokahalua kaikille.